päätöksiä. Meidän täytyisi osoittaa myös tulevassa Madridin huippukokouksessa poliittista tahtoa, joka näkyisi siinä, että suhteet EUn ja Latinalaisen välillä parannisivat entisestään. Kiitokset eh, edustaja Salafrankalle. Keskustelu on päättynyt. Äänestys eh, on toukokuun ykkösistunnon aikana. Mitä tulee huomisen päivän esityslistaan, niin ehdottaisin poliittisille ryhmille, että edustaja Kosilinin mietintöä eh, siirrettäisiin eteenpäin. Kysymys on eh, petoksen vastaisesta taistelusta. Onko jollain jotain kommenttia tähän ehdotukseen? Kukaan ei tähän kommentoi, joten eh, tämä muutos on näin toteutunut. Nyt seuraavaksi esityslistalla meillä on unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkean edustajan komission varapuheenjohtajan lausuma, eli siis Lady Ashtonin lausuma.